Dear colleagues. Hyvät kollegat. Aloittaisin iltapäivän kokouksen terve, toivottamalla tervetulleeksi Ibrahim al-Jafarin, joka on Irakin ulkoministeri ja hänen seuranaan on muita viranomaisia Ja tärkein aiheemme on Daesh. Ja Daeshin vastainen taistelu. Ja kuten olette huomanneet, ja muutama päivän ajan on ollut suuri sotilasoperaatio, joka tarkoituksena on vapauttaa Mosul Isikseltä, Daeshilta – se on hyvin monimutkainen sotilasoperaatio, joka kestää jonkun aikaa. Nyt toivotaan, että tämän operaation humanitaariset kustannukset, jotka osaa väistämättömiä, että ne pysyisivät hallinnassa ja niitä vähennetään mahdollisimman paljon. Siinä on Irakin armeija ja kansallinen poliisi ottaa osaa tähän operaatioon. Ja pyritään oppimaan aikaisemmista operaatiosta. Ollaan valmiita puuttumaan tällaisen merkittävän sotilasoperaatioon ja nimelliseen kustannuksiin. So, Mr. Minister. Herra ministeri, voitte johdattaa meidät tähän aiheeseen ja kollegat voivat esittää kysymyksiä. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله جميعا أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب Kiitos, että tulitte tähän tapaamiseen. Olen täällä Euroopan parlamentissa, kansan talossa. Täällä kuulee kansan äänen. Ja täällä meidän äänemme kuuluu koko maailmalle. Parlamentit ovat formeita, jotka ottavat kuolemaan kansan ääneen. Parlamentit luovat hallitukset parlamentit valvovat hallituksia ja ohjaavat niiden toimintaa kansan eduissa. Parlamentti on meidän kansojemme tahdon ilmaisu ja kansainvälillä ei ole eroja. Erot ovat puolueessa. Kansat ovat aina lähellä kansallisista, maantieteellisistä, uskonnollisista eroista huolimatta. Ja olen täällä jotta Irakin ääni kuuluisi. Me olemme täällä Euroopan kansojen talossa. Tämä eurooppalainen talo ei ole syntynyt yhdessä yössä tai sitä ei päivässä ole rakennettu. Euroopan unioni on syntynyt satojen vuosien sotien ja veristen tapahtumien jälkeen. Euroopan pääkaupungit ovat nähneet valtioiden välisiä sotia. Ja ehkäpä toinen maailmansota on mahdollistanut sen, että tästä tehdään johtopäätöksiä. Jo pitkään. On mahdollisuus ilmaista kansan tahtoa. Modoltaan Daesh on uusi, mutta teoltaan, toimintansa sisällöltään se ei ole uusi ilmiö. Se on ilmiö, joka on ilmestynyt yhä uudelleen historiassa eri nimiin, nimissä poikkeava tahto, joka käy ihmisiä vastaan. Lapsia, naisia, iäkkäitä vastaan. Se on voima, joka haluaa valottaa verta. Ja meidän täytyy maailmanlaajuisesti ja inhimillisesti puuttua tähän haasteeseen. Älkää ajatelko, että Daesh olisi vain Irakin vihollinen. Se on ihmiskunnan vihollinen. Teidän vihollisenne yhtä kuin meidänkin. Se on haaste teille yhtä lailla kuin meille. ISIS pyrkii toimimaan teidän pääkaupungissa, kuten meidänkin. Se pyrkii murhaamaan tyttärenne, kuten se on yrittänyt meidänkin. Se on pyrkinyt häpäisemään heidän kunniansa, niin kuin se on pyrkinyt häpäisemään meidän naisemme. Se pyrkii hyökkäämään naisia kohtaan kaikkialla. Tässä vastaisen sodan avulla me pyrimme sojelemaan ihmisen kunniaa, ihmisarvoa. Se on ainoa legitiimi sota ja ainoa todellinen sota. Ihmisarvon puolustaminen. Muut sodat eivät ole aitoja. Ne ovat taloudellisia tai maantieteellisiä sotia. Mutta terrorismin vastainen sota on taistelua sitä vastaan, joka pyrkii ihmisarvoa tuhoamaan. Puhumme Mosulista, joka on Irakin toiseksi suurin kaupunki. Mutta tässä sotilasoperaatiossa ei ole kysymys siitä, vaan alueesta, jossa pahan voimat, Isiksen voimat toimivat Irakin kansaa vastaa vanhaa kanta, kansaa vastaan, jonka historia on jo 6000 vuotta vanha. Nasr, Assar ja Bas, Bashra. Nämä ovat ihmisen sivilisaation kehtoja. Ja ISIS pyrkii hyökkäämään tätä 6000 vuotta vanhaa sivilisaatiota vastaan. Pahan voimat ovat yhdistyneet Mosulissa. Tuolla alueella on yli sata eri kansaa. Amerikkalaisia, australialaisia, kanadalaisia, eurooppalaisia ja arabimaiden kansalaisia. Älkää hämmästykö. Halu terro- terrorisoida ei ole mitenkään erityinen meidän alueellemme. Sitä esiintyy kaikkialla maailmassa. Siellä on kansalaisia, jotka tulevat suurista demokraattisista maista, vaikka eivät edustakaan niiden kansoja, arvoja tai hallituksia. Me arvoja teidän kansanne sen arvostettavien piirteiden kautta kansan, instituutioiden, kansalaisjärjestöjen kautta, jotka ovat tukeneet Irakia ISIS ja vastaan päivätaisteluun. ei koske ainoastaan Mosolia tai Irakin hallitusta, vaan se on inhimillinen, humanistinen, läpikotaisen humanistinen taistelu. Ja Isiksen vastainen taistelu on erinomainen esimerkki globaalista toiminnasta. Maailma on siinä taistelukenttänä. Se alkoi 11.9.2001 New Yorkissa. Sata on käyty Madridissa, Euroopassa, Lähi-idässä. Ja nyt tätä sotaa käydään Syyriassa, Irakissa. Ehkäpä ihmiskunnan tärkein sota on ollut sotia, jotka ovat kestäneet pitempään. Mutta niiden sotien kohteena eivät ole olleet lapset tällä tavalla. Tarkoituksena ei ole ollut raiskata ensin naiset ja sitten polttaa heidät, niin kuin on käynyt Tel Afarissa, naisten tapauksessa. Ja tämä on pyhä sata ihmiskunnan puolesta. Me emme puolusta Irakia. Me puolustamme kaikkia ihmisiä maailmassa – se on pyhä sota niitä vastaan, jotka pilaavat, tahraavat ihmiskunnan. Se voi olla pitkä sota. Sillä se on hyvän voimien ja ihmiskunnan arvojen taistelu pahaa vastaan. Se voi olla kallis sota, varmastikin. Ja irakilaiset kantavat suurimman taakan. Heidän verensä valuu, heidän omaisuutensa tuhotaan, mutta he vastustavat. Tiedätte, että Irak on rikas maa. Sillä on taloudellisia rikkauksia. Meillä on öljymme, Eufrit ja Tigris, maanviljely, turismi. Meillä on runsaasti mineraaleja mutta nyt elämme poikkeuksellista aikaa. Olemme nähdään elinhinnan laskevan. Ja armeijan ylläpitäminen on johtanut pahan julkisen sektorin vajeeseen. Ja tässä kiitän kaikkia hallituksia, jotka ovat tukeneet Irakia – jotka ovat antaneet apua. Eikä Irak unohda niitä, jotka ovat sitä tukeneet tässä vaikeassa tilanteessa. Kuten ystäväni sanoo, samanlaisia oloja on kautta maailman. Mutta meidän täytyy tehdä oikeat johtopäätökset tästä ja täytyy yhdessä käydä Daeshia vastaan, ja jos emme siinä onnistu, se leviää kautta maailman. ISIS taistelee kaikkia maailman maita, kaupunkeja, ihmisiä, kaikkea maailmanperintöä vastaan. Ja meidän täytyy nousta jalollemme vastustaaksemme tätä sivilisaation ja ihmiskunnan vihollista. Odotatte, että puhuisin Mosolista. Se on pohjoisen kaupunki Bangladin jälkeen toiseksi suurin kaupunki. Ja olen itse valmistunut Mosulin yliopistosta lääketieteellisestä tiedokunnasta. Tunnen Mosulin asukkaat. Olen ollut Mosulin yliopistossa, mutta tunnen myös Mosulin yhteisönä. Se, se on kuuluisa yliopistostaan ja ku, Irakin kuuluisimmat lääkärit tulevat Mosulista. Tunnetuimmat armeijan observit tulevat myöskin Mosulista. Se on ollut myös tärkeä taloudellinen keskus. Terroristit ovat kidnappanneet sen hyödyntään erimielisyyksiä kaupungissa näin tiettyjen maiden tuella. Kaupungin asukkaiden vastustus, joka on johtanut joukkoa teloituksiin. Kaikesta tästä huolimatta kaupunki on pysynyt jälkeellä. Ja nyt on aika palata, Mosulin palata maansa helmaan. Mä täytyy puolustaa sen ihmisiä. Oslo on moniuskontoinen kaupunki, monietninen. Ja meillä on suunnitelmat kaupungin takaisinvaltaamiseksi, avun toimittamiseksi – ja todennäköisten pakolaisten avustamiseksi, eri palveluiden tarjoamiseksi, erityisesti lääketieteellisen avun tarjoamiseksi. Olemme valmistautuneet kaikkeen tähän. Olemme tehneet näin yhdessä eri liittolaisten kanssa, erityisesti eurooppalaisten, australialaisten ja amerikkalaiden kanssa myös. He, hekin ovat auttaneet meitä. Ja täällä puhun teille ilmaistakseni kiitokseni kaikille ystäville, ja sanokseni, että voiton jäl- voitto on kaikkien voitto. We want to thank you for this. Kiitoksia. kiitoksia tästä keskustelun avauksesta. Täytyy kertoa, että meillä on täällä äh, seitsemän äh, valiokunnan jäsentä, kahdeksan valiokunnan jäsentä äh, Teillä, teillä tästä, tästä puoli tuntia aikaa eteenpäin vastauksineen. rajoittaisin jokaisen puheenvuoron kahteen minuuttiin, niin että hänen korkeutensa voisi sitten myöskin rauhassa saada vastata. Raktussen voisi ottaa ensin, käyttää ensin puheenvuoron. Thank you, uh... Kiitos puheenjohtaja, kiitos teille ministeri, että tulitte tänne Euroopan parlamenttiin näinä vaikeina aikoina teidän maastanne. Euroopan parlamentti tämän vuoden helmikuun alussa hyväksyi päätöslauselman. Päätöslauselman aiheena on Irakin tilanne ajatellen vähemmistöjä. EPP, suurin parlamentin ryhmä, jota edustan, oli aloitteen tekijä – ja tässä päätöslauselmassa puhumme julmuuksista, joita kohdistuu näihin vähemmistöryhmiin. Puhumme kansanmurhasta, johon ISIS syyllistyy. Tätä taustaa vasten haluaisin ottaa esiin näiden vähemmistöjen aseman ja tilanteen, joka syntyy Mosulin vapauttamisen jälkeen. Haluaisin kysyä seuraavaa. Miten voidaan mahdollistaa, että kristityt, syyrialaiset, irakit, jasidit ja turkmenit esimerkiksi voivat palata alueille – joilta ovat lähtöisin ja Talafanin esimerkiksi? Tämä on mielestäni ratkaisevan tärkeä kysymys. Ymmärrän haasteet ja vaikeudet, mutta olisi hyvin mielenkiintoista saada kuulla teidän kommenttianne tähän kysymykseen. Miten hoidetaan Mosulin vapauttamisen jälkeinen aika? Kiitoksia. Äh, kaksi minuuttia. Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, Terveydenhoitajana. Salam alaikum, alam salam. Mukava, että olette paikalla. Ja haluaisin myöskin onnitella teitä onnistuneesta Irakin neuvoston kokouksesta eilen. Ja Mosulin mm, tapahtumat Daeshin kukistamiseksi etenevät vauhdikkaasti ja toivottavasti menestytte siinä loppuun asti. Meillä on, on tietenkin huolta humanitaarisesta puolesta, vaikka erityisesti pakolaistilanteesta tulevasta sellaista, minkälaisiin valmiuksiin, minkälaisiin valmisteluihin töihin toimiin on jo tässä vaiheessa ryhdytty, jos Ymmärtääkseni Yhdysvalto on jo luvannut 5 miljoonaa dollaria tähän ensi, avuksi Ja miten voitte olla sitten varmoja, että nämä avustusrahat todellakin päätyvät niille, joille ne ovat tarkoitettukin? On tarkoitettukin. Kollegani jos sivuusi vähemmistökysymyksiä. Minä haluaisin vielä tässä vaiheessa korostaa ja kysyä sitä, että koko tämä Daesh skenaario ja se, mitä aiemminkin ovat tapahtuneet, ovat tietysti tässä taustana. Mutta myöskin sitten äh, olen selvästi huomannut, että tiettyissä yhteisöissä on, on tällaista uskontokuntien välistä vihanpitoa. Mistä, miten voimme estää sen, että me päädyt samaan noidankehään uuden, uudestaan? E, että sekä vähemmistöt että enemmistöt tuntisivat itsensä e, kiinteäksi osaksi Irakia. E, no, tähän vielä kysyn, haluaisin Arbelista tilanne siellä on vakava ajatellen erityisesti pakolaiskysymyksiä. Ja siellähän oli tiettyjä äh, äh, ristiriitoja keskushallinnon äh, järjestelyjen suhteen. Kiitoksia, herra Kousduut. Kaksi minuuttia. Gracias, presidente. No me falta tanto para dar más espacio. Kiitos puheenjohtaja. En tarvitse niin paljon aikaa. Minulla on vain kolme kysymystä. Ensinnäkin kollegoiden tavoin haluaisin kysyä Mosulian vapautta vastaavien sotilasjoukkojen kokoonpanosta. Onkohan siellä pystytty välttämään ongelmat, jotka liittyvät tiettyihin väsemmistöihin. Sitten ilmaiskuista ei kuulla paljoakaan verrattuna tietoon, jota on Aleppoista saatu – ja sitten kolmanneksi koalitio ilmeisesti avaa käytävän, jotta ihmiset pääsevät pakenemaan naapurimaihin. Voisitteko vahvistaa tämän tiedon? Ja, danke, Herr Ich werde in Deutsch reden. Und danke, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos äh, ulkoministeri, että olette saapuneet tänne keskustelemaan tänne ja vaihtamaan näkemyksiä. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämän, äh, tämän taistelun äh, Äh, äh, etenemiseen ja mahdollisen fosolin äh, vapauttamiseksi. Fallujahan kaatui syyskuussa vapautettiin siis Dashilta ja siellä sitten sattui vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia ja joukkoteloituksia ja massamurhia näin, näin muita väkivallantekoja. Millä, millä tavalla sitten olette näitä pystyneet selvittämään lupauksenne mukaisesti ja sitten jos ajatellaan ähm, Mosulin äh, vapauttamista, äh, vapauttamisen tuleen, olette, teidän hallituksenne on luvannut, että saman, samantapaisia eettisiä puhdistuk, etnisiä puhdistuksia eikä vai muuta eettisiä väärinkäytöksiä tässä yhteydessä tapahtuisi eikä äh, su, suvaittaisi Entä sitten näitä äh, siitti, äh, äh, militanttien liikekannalle panemat joukot, miten, miten tässä tähän tilanteeseen istuvat. Tässä yhteydessä tietenkin kannan huolta siitä, että ei pelkästään taistella Daeshia vastaan, vaan tässä on koko joukko siviilejä niin ikään jatkuvasti ikään kuin kahden tulen, tulen välissä. Millä tavalla heidän turvallisuudestaan on tarkoitus huolehtia? Kiitoksia. Herra Castaldo, seuraavaksi kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä, arvo ministeri, siitä, että tulitte tänne tänään. Olen iloinen siitä edistyksestä, että Pesmergat ja muut voimat ovat saaneet siellä aikaiseksi. Kysymykseni liittyy Turkkiin. Jännitteisiin hallituksen ja Turkin hallituksen välillä. Erityisesti ajatellaan Turkin voimien mahdollista osallistumista Mosulin vapauttamiseen. Mosul on toiseksi suurin kaupunki. Ja voimme ymmärtää asukkaiden osalta Turkin kiinnostuksen. Lisäksi siellä on todettu, että tietyt ryhmät pitävät tätä ulkomaan invasiona ja taistelee turkkilaisia vastaan. Ja nyt kun on puhetta ollut Turkin armeijan toimesta, ottaen huomioon nämä suuret jännitteet ja mielestäni epäsopivat Erdoganin kommentit, jotka kohdistuivat Irakin pääministeriin. Mitä mieltä olette Turkin osallistumisesta? Onko tällainen sopimus kurdihallinnon kanssa olemassa? Mikä teidän kantanne on Turkin osuuteen Mosulin vapauttamisessa? Ja toiseksi Syyrian tilanteesta – siellä on myös irakilaisia joukkoja, jotka ovat lähtöisin Irakista ja jotka ovat mukana vaikuttamassa siihen, että tämä konflikti laajenee Lähi-idässä vain laajemmalle jatkuvasti, joten haluaisin tietää, mitä tulevaisuuden näkymiä. Kiitos Pörkoitsi, kaksi minuuttia. Niin, minäkin äh, äh, ter- tervehtiä äh, herra ministeriä siitä, että hän kunnioittaa meitä läsnäolollaan. Äh, olen samalla linjoilla Castellon äh, kysymysten kanssa koskien Turkia. Äh, Erdogan, Turkin presidentti, hän on julistanut, että Turkki ja Yhdysvallat neuvottelevat mahdollisista yhteisistä sotilasoperaatiosta, jotta ISISistä vastaan voitaisiin Irakissa taistella ja se siellä kukistaa. On, on kuulemamme totta? molto fondata la, un'altra notizia che appare molto... Ja sitten vielä eh, toinen kysymys, eh, jota, josta kuulemme, eh, aiheuttaa vakavaa huolta, koskee siviiliväestöä. Ja nyt on tihkunut tietoa, että ISIS ehkä käyttää kemiallisia aseita taistelutantereella ja että heillä olisi käytettävissään erilaisia kemiallisia, kemiallisia aseita Eh, entä sitten näiden kahden puolen tuhannen ulkomaalaisen sotilaan kohtalot on, palaavatko he Syyriaan ja ovatko he kenties sitten kenties jonkinlaisten neuvottelujen kohtena, Mihin, mihin he lopulta sitten päätyvät? Syr, syr, syyriaanko? sen jälkeen tämä, kun jos mahdollisesti onko ISIS-johtaja edelleen Mosulissa vai onko hän painut Syyriaan. Onko teillä siitä tietoa? Pari lyhyttä kommenttia tai kysymystä vielä. Onko mitään äh, totuuden jyvää siemetä siinä, että, että, että äh, on valittu jonkinlaista kansanäänestystä tai ja niiden kansalaisten äh, taholta, jotka nyt ovat tämän vapautuksen kohtaina. niin sitten haluaisin vielä tietää, riskeistä, joita italialaisperäinen joukko-osasto saattaa sitten kohdata siellä alueella yrittävät tehtävänsä suorittaa ja tästä jonkinlaista propagandaa Italiaa vastaan kohdistuu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε εξοχότατε. Έχω τρεις ερωτήσεις. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, herra ulkoministeri. Meillä on kolme kysymystä. Ja sitä ensimmäinen on, onko Irakin hallitus antanut armajalle ohjeita siviiliuhrien välttämiseksi? Te tunnette Mosulin. Voivatko siviilit mennä missään suojaan vai tuleeko ISIS käyttämään heitä ihmiskilpinä? Ja sitten Irakin armeijan rinnalla taistelevat lähinnä Shia kansan miliisi. Oletteko tehneet jotakin äh, väestön kohdistuvien toimeen ehkäisemiseksi. Ja sitten Turkki. Presidentti Erdogan on sanonut, että Irak on osa suurturkkia. Mitä odotatte tai mitä pelkäätte Turkin suunnalta? Kiitos. Äh, edustaja Katiperi. kiitoksia. Äh, äh, tervetuloa herra ministeri Euroopan parlamenttiin Eh, Mosulin vapautuksen eh, jatkuessa toivotan tietysti onnea eh, menestystä siis vastaan taistelville urheille irakilaiselle niin liittolaisille. Kollega Castaldo jo äsken viittasi Bagdadin ja Ankaran välisiin, välisen jännityksen kiristymiseen ja tuoreimpien tietojen mukaan sitten kuultiin, että että, että Turkin koneet olisivat osallistuneet näihin pommituksiin. Se olisi hyvä kuulla tästä jotain kommenttia. Nyt olemme kuulleet, että jo kolmatta päivää peräkkäin tuhansia sy- sy- syyriala- äh, irakilaisia pakenee, on pakenemassa kohti Syyriaa ja, ja äh, äh, pelastakaa lapset järjestö juuri äh, julkaisi tiedotteen, jonka mukaan tilanne on pahin heidän näkemänsä ja arvelivat tilanteen vielä entisestään pahenevan ja pakolaistulvan äh, äh, kirist, vilkastuvat. Onko minkälaisia äh, suunnitelmia näiden siviilien tilanteen parantamiseksi? Kiitoksia, edustaja Van Baalen. Thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Meillä on kunnia, että ministeri on täällä paikan päällä. Minulla olisi muutama kysymys. Venäläiset osallistuvat, Yhdysvallat, Iran, Turkki ja muut. Yksi tavoite on päästä eroon ISN valtauksesta. Miten näette yhteistyön näiden maiden välillä? He eivät tee yhteistyötä, vaan osittain tekevät työtä toisiaan vastaan. Miten voisitte neuvoa tässä tilanteessa? Mrs. Gomes. Kiitoksia, edustaja Gomes. Mr. Tervetuloa, ministeri. Vuosi sitten minä olin Irbilissä ja kuulin, että Peshmerga valmistautui Mosulin hyökkäämiseksi, mutta he halusivat kovasti tukea sunnijoukoilta, koska he halusivat välttää koston revanchismin ja myöskin syytökset revanchismista. Kestääkö tämä suuri koalitio. Ja pystyykö armeija, armeija välttämättä tällä kertaa ne ongelmat, jotka viimeksi ilmenivät, kun ISIS valtasi Mosulin. Ja sitten, mikä on Turkin rooli ISISin toiminnan mahdollistamisessa siinä, että se on päässyt Syriaan ja Irakiin? Pyrkivätkö pitämään kurdit kurissa tällä kertaa vai onko niillä alueellisia ja veteen liittyviä tavoitteita Irakissa Syyriassa? Ja miten te suunnittelette alueen uudelleen rakentamisen niin, että vähemmistöt voivat palata Zinjar Nivan tasankoon ja niin poispäin? The Litz. Litz. My name is Anna Litz. I'm a member of the... Äh, itse olen Saksan sosiaalidemokraattisen puolueryhmän jäsen ja kiitollinen äh, siitä, että olette täällä parlamentissa vieraanamme. Haluan, äh, haluaisin jatkaa siitä, mihin edustaja Komes lopetti, eli että, että miten me sitten pyrimme sel, selviytymään tästä tilanteen ja jättämästä perinnöstä, miten, miten toimimme sovittelun edistämiseksi, suhteiden lämmittämiseksi eri osapuolten välillä kuten tiedetään, e, e, Isiksen taustat ovat hyvin monisäikeiset ja me olemme tätä pyrkineet selvittäneet, millä tavalla esimerkiksi sitten voitaisiin reagoida Syyrian tilanteeseen ja miten ylipäätänsä voidaan oikeudenmukaisesti näitä ongelmata te olette jo osa tätä äh, kansainvälistä rikostuomioistuinta. Onko tässä tarkoitus nyt sitten äh, tarkoitus jollakin tavalla äh, saattaa edes vastuuseen syylliset. Euroopan unionihan on, on rakentunut lain ja oikeuden periaatteelle. Millä, millä tavalla te ajattelette sitten nähdä, näette tämän ison, ison kuvan ja, ja samoin myöskin sitten tämän sen ihmisoikeus- ja oikeudellisen tilanteen muutenkin Iranissa. Ka- kaikkea hyvää teille. Kiitos. Kysymyksiä on esitetty koko tukku ja ne olivat kat- kattavat aika laajalti Mosulin tilannetta, mutta sitten on koko, joko, koko joukko hyvin samantapaisia kysymyksiä, vaikka esimerkiksi Turkkiin liittyvät kysymykset olivat tällaisia. Teidän yhä sitten, olkaa hyvä. السلام عليكم ورحمة الله أعتقد الأسئلة التي شملت عشرة من السادة والسيدات المتحدثين كانت كافية أن تغطي كل الجوانب ولعله إذا أريد أن أتناولها سؤال ورا سؤال بكافة هاي الأسئلة الشاملة نحتاج إلى عدد كبير من المحاضرات فاسمحوا لي أكون مختصر معكم وسريع بالكلام وأرجو من السادة المتابعين Kiitos. Vastatakseni näihin kysymyksiin tarvitsisin pidemmän aikaa. Äh, pyrin vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja pyydän tulkilta apua. Mitä Irakin tilanteeseen tulee, Ja mitä vähemmistöihin tulee, me hyväksymme tämän käsitteen, mutta kysymyksessä ei ole vähemmistöstä sinänsä. He ovat äh, tärkeitä Irakille. Numerisesti nämä ovat äh, vähemmistöjä, mutta heidän kulttuurinsa perintönsä, jotka he ovat jättäneet – ovat, tekevät heistä voiman. Vähemmistö kyllä, mutta heillä on ollut arvostettava rooli, rooli josta olemme ylpeitä. Heitä on myöskin armeijassa. Täällä on sabianeja, sabenalaisia, kristittyjä, jesidejä armeijassa – ja kirkot, uskon harjoittamisen paikat. Niitä on rajoitettu aivan samoin kuin moskeijoita. Mutta vähemmistöt ovat hallituksessa tai instituutioissa – Koko Irakin uskonnollinen etinen mosaikki on edustettuna valtios Ja uhraukset ovat olleet suuret. Tiedätte, mitä Sinjarissa tapahtui esideille. Tyttöä raiskattiin, lapsia myytiin Syyriaan. Kun me puhumme irakilaista, me emme tee eroa vähemmistöjen kesken. Sillä kaikki vähemmistöt puolustavat maataan ja ovat yhteisessä rintamassa vihollista vastaan. Me puhun, meillä on kulttuurisia, kult, meillä on kulttuurinen ilmiö, meillä on eri sivilisaatioita, Te, te muistatte Hammurabin äh, taulun lait ja hän otti jo ihmisoikeudet huomioon noin 3000 vuotta ennen ajan laskua. Hän otti huomioon ihmisoikeudet, naisten oikeudet, Ja Irakin kulttuurissa tämä masaikin eri osat ovat aivan eläneet järkevästi keskenään. Irakissa koskaan sitä, kuka on Sabel lainen, kuka on kristitty, kuka on jesidi. Kaikki irakilaiset ovat uhreja, kun, kun da, ISIS käy samanlaisia kristittyjä ja vastaan. Kysymys ei ole siitä tai tästä uskonnosta. Kysymys on sodasta raanomaisia omaisia irakilaisia vastaan hyökkäyksestä. Tämä on aito hyvän ja pahan vastainen taistelu. Ja jotkut voimat ovat tarttuneet aseisiin. Ja sama sanon Turkmeenista, joka on tärkeä väestöryhmä – Iraki sosiaalista ja uskonnollista äh, verkkoa kudelmaa ja he ovat myöskin tehneet koviasti uhrauksia vastustaessaan Saddam Husseinia. Kaikki irakilaiset uskonnostaan että ovat irakilaisia. Meille humanitaariset järjestelyt ovat tärkeitä. Me olemme pyrkineet minimoimaan sen määrä, ihmismäärän, joka joutuisi siirtymään paikaltaan taistelujen vuoksi. Kysymys on nimenomaan Mosulin vapauttamisesta. Olemme valmistautuneita taisteluun, me käymme taistelua, vapautustaistelua. Ja sitten sen jälkeen täytyy siirtyä kolmanseen vaiheeseen. Me haluamme, että mahdollisimman suuri määrä mosulilaisia pysyisi taloissaan. Se on suurkaupunki, miljoona kaupunki. Ne, jotka ja ovat tienneet kaupunkiin, haluavat sairaalapalveluita, kouluja. Eli taisteluun valmistautuminen tapahtuu käsi kädessä erilaisten sosiaalisten palveluiden tarjoamiseen. Kaikkeen tähän me valmistaudumme. Me pyrimme ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon humanitaariset kysymykset ja siviileihin liittyvät kysymykset. Ja olemme saaneet kaksi miljardia dollaria yhdistyntä kuningaskunnalta. Viime viikolla yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat tarjosi 100 miljoonaa dollaria ja Eurooppa on tarjonnut 100 miljoonaa Eurooppaa. Kaiken tämän me otamme huomioon. Ja voin pakottaa näiden varojen myöntäjille nämä, tämä varan käyttö on noudattaa avun antajien toiveita. Olipa etninen tausta mikä tahansa, uskonnollinen tausta mikä tahansa, niin muistahan 60-luvun jälkipuolen silloin näin, miten Mosulin ihmiset e- elivät rinnakkain hyvin. Ja esis väittää, että se puolustaa sunneja. Että, että tämä, että tämä ole mitään, mitä sunnit olisivat pyytäneet. Akbarin provinssi, Salva ovat sunniprovinsseja. Ja nämä Isiksen tekosyy oli, että he puolustavat sunneja. Mutta tämä on valetta. Minä uskon näitä Daeshin väitteitä. on konflikteja hallituksen ja provinssien hallitusten välillä. Ne ovat vanhoja juttuja, ne ovat mennyttä. Tällä hetkellä liittohallitus, keskushallitus tulee oikein hyvin toimeen provinssien kanssa. Ja, kysymys öljyvarojen jakamisesta on ratkaistu. Hallitus on kyennyt hälventämään konfliktit. Ja sitten Irakin armeijan koostumus. Puolustusministeri käyttää myös vapaaehtoisia. Se vainotto on alkanut ja olemme pyytäneet vapaaehtoisia. Jopa äh, Al-Sistani, joka on tunnettu uskonnonjohtaja, sanoi, että pitää unohtaa erimielisyydet – että ihmiset tulisivat taistelemaan maan kunnian puolesta. Ja pääministeri on antanut, on tärkeässä asemassa perustuslain nojalla. Hän on ministeriön hallituksen johtaja ja hän on myös päämies ja hän on myöskin Portsuomien yliopäällikkö. Eli hänellä on tavallaan kaksi hattua tai... Ja uskonnollisten kiistojen välttäminen, sanon ihan suoraan teille siitä, että ei ole mitään uskonnon suuntausten välistä sotaa tai taistelua Irakissa. Irakin kansa Irakon mikrokosmos, sunneja, shioja, turkmeenoja, mutta he eivät elä missään gettoissa, he elävät rinnakkain kaikissa provinsseissa. Ei ole yhtään Irakin provinssia, jossa ei olisi, jossa ei olisi kaikkien, kaikkien uskontojen Edustaja, älkää uskoko tiedotusvälineitä. Irakilaiset elävät järkevästi, rauhanomaisesti. Ja tämä rauhanomainen rinnakkaisella on perintö. Minä tulen Karbalasta, joka on Shiojen yksi pyhistä kaupungista, Se on Shiojen Vatikaani. älkäämme kansaan. On väärää tietoa, johon ei pidä luottaa. Olemme valmistautuneet hyökkäykseen huolellisesti – Olemme tehneet kovasti työtä siviilien suojelmiseksi. Me emme pelkää sunnien ja shiojen sisäistä keskenäistä sotaa. Sunnit ja sijat elävät hyvin rinnakkain. Sabenlaiset, kristityt, jesidit myös. ensimmäiset kansanmiliisin marttyyrit olivat sunneja. Ja kansanmiliisiin kuuluu ihmisiä etnistä taustasta riippumatta. He puolustavat maata. Sitten Falujan tapauksessa Sitä haluaisin sanoa, että en tule sanomaan, missä sotatoimet tulevat tapahtumaan. Ei yhtä uskontoa uskonnollista suuntautumista pidä tuomita yhden ihmisen e- epäpätevyyden vuoksi. Ihmiset voivat erehtyä. Mutta aatteet säilyvät, yhteiskunta säilyy. Onko tutkimuksia tehty? Kyllä, hallitus on tehnyt epäröimättä näin. Ja rangaistuksia ovat saaneet kaikki, jotka rikoksia ovat tehneet osallistua, jotka Shiat Mosulin vapauttamiseen. Meillä ei ole siemiritia, meillä on irakilaiset joukot, ja, jotka ovat Irakin armeijan alaisia. Kaikki puolustavat Irakia. Peshmergoja on kentällä. Tämä on aina ollut. He ovat osa kansan puolustusjoukkoja Heitä on kaikista heimoista. Ja yhteistyö on hyvin harmonista. Sitten Turkki. Irak on aina kunnioittanut Turkkia, mikä haluaa loukata Turkkia. Ja kun meillä oli sopimus Turkin kanssa, oli ensimmäinen ministeri, kun Turkissa oli hyökkäyksiä, ilmaisimme solidaarisuuttamme Turkille ja sanomme, että haluamme puolustaa Turkin demokratiaa. Jos Irakissa halutaan muuttaa hallitusta demokraattisesti, me kunnioitamme tuota, tuota demokraattisena paitoksena, mutta me koskaan hyväksy kaappauksia. Emmekä salli sitä, että mikään naapurimaa loukkaisi Irakin suvereniteettia, Syyriä, tu- Turkki, Saudi-Arabia, Kuwait, Jordania. Meillä on oikein hyvät suhteen näihin maihin, mutta emme koskaan hyväksyisi, että nämä maat puut- loukkaisivat suvereniteetteja. Meillä on amerikkalaisia ja eurooppalaisia neuvonantajia, neuvonantajia naapurimaista, jotka osallistuvat neuvonantajina. He tulevat ulko, Irakin ulkoministeriön myötävän visan avulla Irakiin ja ovat siellä sallitun ajan. Tämä logiikka ei mitenkään loukkaa meidän suveriteetemme. Tämä koskee myös iranilaisia. Turkmeenit ovat myös osa Irakin kudelmaa. He ovat osa hallitusta ja he ovat osa taistelua. Abadia on kritikoitu. Jotkut yhteisöt ovat kritikoineet häntä. Se on pahoiteltavaa. Meillä ei ole aikaa vastata kritiikkiin. Erityisesti Erdoganin kritiikkiin. Pyrimme erittäin hyvin suhteisiin Turkin kanssa. Ja haluamme aina hyvät suhteet Turkin kanssa. Terrorismi iskee kaikkiin maihin. Samat maat, jotka joonivat Syyriä vastaan, joonivat Irakia vastaan, jos me häviämme Irakissa, häviämme myös Syyriassa. kun on kysynyt, onko ulkomaita, jotka osallistuvat taisteluun. Me olemme hyväksyneet, että meillä on ulkomaisia ulkomaista osallistumista, mutta me emme suvaitse Irakissa ulkomaiden armeijoiden sijoittamista. Me emme halua, että Irak olisi eri akseleiden taistelupaikka. Me saamme ilma jo voimilta tukea muilta maalta. Kurdit ovat on integroitu Turkin armeijan, he ovat osa Irakin armeijaa, he ovat osa kansanmielisiä ja, ja toimivat Irakin armeijan komennon alla. Meillä on sekä armeijan tasolla suunnittelua, hallituksen tasolla hallinnosta suunnittelua. Mosulin kuvernööri on paikalla. Hän toimii provinssin neuvoston johdossa ja avulla. Meillä on ongelmia Turkin ja Irakin rajoilla. Tiedätte, että turkkilaisia joukkoja on tullut Irakin puolelle. Olemme sanoneet, että me hyväksy tätä. Irak ei heikko maa. Annamme terrorismien uhreja, kuin muut maat, mutta nyt meidän sankarillisten sotilaiden ansiosta me käymme terrorismia vastaan. Emmekä koskaan hyväksy ulko naapurimaiden asian puuttumista. Ja sitten siirtymävaiheen kysymykset. Kollega esittämä kysymyksen. Totta kai meidän täytyy kunnioittaa oikeutta. Me kannatamme, että siirtymäkaudella on oikeudellisia järjestelyitä ja kaikenlaisia humanitaarisia järjestelyitä ja, ja oikeusvaltio. Me pyrimme luomaan oikeusvaltion Irakiin. sanoin sen ensimmäisenä Irakin siirtymävaiheena oikeus ja oikeusvaltio, oikeus ensiksi. Oikeuset instituutiot kaikilla valtion tasolla ei tätä Euroopassakaan hetkessä toteutettu. Se tapahtuu vaiheittain Euroopassa – olemme edenneet tuota kohti ja pyrimme myös Irakissa mahdollisimman harmonisen, harmoniseen, edistykselliseen maan. Anteeksi, että puhun nopeasti kaikki vasta. Vastaan nopeasti näihin kysymyksiin. Venäjä on aattanut läntisen liittymän osana meitä. Me otamme vastaan ainoastaan ilmavoimia tukea heitä eillä kentällä. Hyväksymme kaikkien maiden avun, jotka meitä haluavat auttaa. Ja Peshmerga-taistelijat ottavat osaa taisteluun, mutta he ovat irakilaisia. He eivät tule maan ulkopuolelta, he ovat irakilaisia ja puolustavat maataan ja aluettaan. Ja väestönsuojelukysymykset, miten armeija suojelee siviilejä. Me olemme suunnitella tämän anteeksi, että vastasin vähän nopeasti, mutta kysymyksiä oli paljon, aika monimutkaisia. aika oli paljon ja olen pyrkinyt kunnioittamaan aikaa, joka meillä annetaan. Jos teillä on muita kysymyksiä, olen valmis vastaamaan niihin toisella kerralla, kun aika enemmän. And, uh... <clears throat> Kiitoksia äh, kovasti teidän ylhäiselle äh, ja kiitä, kiitoksia kaikille myös tulkeille, jotka, jotka ovat tässä aikaan olleet valmiit tekemään. Kuten huomaatte, tähän akuuttiin tilanteeseen liittyy koko joukko kysymyksiä, mutta tietenkin me olemme erittäin kiinnostuneita saada sitten suoraan ajan päivän kohtaista tietoa. Kiitoksia kovasti vielä kerran herra ministeri, olkaa hyvä. No niin, hyvät kollegat.